Turkin kanssa neuvotellaan Turkin jäsenyydestä suhteita suhteiden suhteen meidän täytyy aina toimia vastavuoroisesti ja koska me suhtaudumme vakavamielisesti Turkiin, niin meidän on osoitettava, että edistysaskeleita on saatu toteutettua, mutta vääränkin suuntaan on välillä menty. Ja mitä tulee lehdistön ja ilmaisun vapauteen, niin ongelmat eivät ole mitenkään uusia, kun puhutaan Turkista. Me olemme aika lailla yllättyneitä siitä, minkälaisia poliisiiskuja on toteutettu viime aikoina lehdistön edustajia kohtaan Giisipuistossa. Ja eilen kuulimme, että hallituksen suhteen kriittiset median edustajat ovat joutuneet iskujen kohteiksi. Ja tämä on osoituksena siitä, Joo dass die Entwicklung gegen Opposition medioihin kohdistuvat toimet ovat huolestuttavia ja niihin me kiinnitämme huomiomme hyvinkin suuressa määrin. Meidän täytyy varmistaa, että toisin ajattelijoita ei yritetä Äh, lamauttaa tällaisilla iskuilla, iskuilla ja me olemme pyytäneet selvityksiä näihin viimeaikaisiin tapahtumiin ja saaneen teidänkin nimissä ilmoittaa, että huolestuneina tulemme seuraamaan Turkin asiaan liittyvää kehitystä.